etuja ne puoletaan myös ja ihmisten eh, turvallisuutta taataan. Kiitoksia. Thank you, Commissioner Sef- Kiitos komission jäsen Sefcovic. Hyvät kollegat, tämä keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys pidetään huomenna 12 jälkeen. Sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, joka on eh, Katrin Greisin mietintö geenivaroja koskevista teollisen tekijän oikeuksien kehitysnäkökulmista. Aluksi esittelijä saa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Nyt meillä on takanamme hyvin pitkä prosessi viime joulukuussa kuudentena päivänä tämä mietintö, jossa käsitellään geenivaroja koskevia teollisia tekijänoikeuksia ja kehitysnäkökulmasta. Siitä äänestettiin äh, kehitysyhteistyövaliokunnassa. Se sai taakseen suuren enemmistön. Äh, tämä on tärkeä käännekohta, koska ensimmäistä kertaa eurooppalaiset Euroopan edustajat vahvistivat halunsa torjua biopiratismia vastaan. Tällä hetkellä biopiratismi ei ole enää tabu Euroopan parlamentissa ja haluan kiittää aivan erityisesti kaikkia kollegoitamme, jotka osallistuivat tähän merkittävään työhön. Huomenna pitää mennä vielä pidemmälle. Äänestys on ratkaiseva. Haluamme eh, osoittaa, että olemme päättäväisiä. Koko Euroopan parlamentti haluaa olla päättäväinen, jotta mennään vielä pidemmälle kehitysyhteistyöpolitiikassa. Kyse on siitä, että vahvistamme sen, että haluamme eh, torjua biopiratismia ja sitä varten meidän pitää puolustaa eh, vanhoja kulttuureja, alueellisia talouksia ja kunnioittaa eh, alkuperäisväestöjä ja pienviljelijöitä. Haluamme säilyttää myös ympäristöämme ja biologista monimuotoisuuttamme. Te tiedätte hyvin, että 80-90 prosenttia eh, biologisesta geneettisestä monimuotoisuudesta on eh, kehitysmaissa, eh, mutta suuri enemmistö patenteista on teollisuusmaissa ja me tiedämme hyvin, että geneettiset voimavarat ovat erittäin tärkeitä, ratkaisevan tärkeitä kestävää maataloutta ajatellen, samoin kuin elintarviketurvaa ajatellen kaikkialla maailmassa monimuotoisuuden ja geneettisen monimuotoisuuden suojeleminen, samoin kuin sen säilyttäminen, ne ovat avainkysymyksiä silloin, kun halutaan päästä vuosituhattavoitteiden täyttämiseen meidän pitää vahvistaa vielä uudestaan kehitysyhteistyöpolitiikka sellaisena kuin olen, eh, olen siitä muistuttanut 208 eh, artiklassa Lissabonin sopimuksessa. Eh, nyt kun käytetään hyväksi luonnonvaroja tällä hetkellä, samoin kuin perinteisiä toimintamalleja, niitä puolustetaan hyvin heikosti. Niinpä jotkut yritykset äh, käyttävät tätä tilannetta hyvä, hyväkseen ja äh, ottavat omakseen tällaiset äh, perinteiset toimintatavat. Ja niinpä mm, meidän pitää toimia nopeasti, pitää nopeasti hyväksyä, ratifioida Nagojan pöytäkirja ja Tämä pitää hoitaa hyvin johdonmukaisesti. Me olemme täällä samaa mieltä siitä, että tarvitaan oikeudenmukaisempaa kehityspolitiikkaa. Meidän pitää toimia vastuullisesti ja puolustaa kehitysmaiden oikeuksia. Velvollisuus kertoa, ilmoittaa eh, lähde silloin, kun hankitaan patentti. Ja tietenkin pitää jakaa myös hyödyt eh, Kyse on todellisesta haasteesta EUlle, jos halutaan tuomita sellaiset toimintamallit, jotka eh, ovat sitä vastaan, että halutaan torjua köyhyyttä ja eh, puolustaa geneettistä monimuotoisuutta. Tässä luotan teihin, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia esittelijälle. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puheenvuorolistaa. Herra Paska ensimmäiseksi. Kiitos puheenvuorosta. Me tiedämme, että kasvilajit, joita paikallisyhteisöt ovat viljelneet monia vuosia, ovat nyt joutuneet patenttien kohteeksi, erityisesti lääketeollisuuden, kosmetiikkateollisuuden ja maatalouden yritykset patentoivat niitä. Nämä geenivarat tai, ja patentit, jotka niin, ja niin sanotut keksinnöt, jotka, ö, jotka koskevat näitä geenivaroja, ovat biopiratismia. Nämä nämä, näiden, näiden geenivarojen todelliset keksijät ja haltijat eivät saa minkälaista hyötyä näistä patenteista. Meidän pitäisi sopeuttaa TRIPS-sopimusta niin, että se olisi yhdenmukainen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kanssa. Näin voisimme estää geenivarojen spekulatiivisen, keinottelevan hyödyntämisen. Kiitos paljon. Kiitoksia herra Paskalle. Seuraavaksi Rova Andres, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää siitä konsensuksesta, joka hän sai aikaan parlamentissa. On äh, tietenkin aivan ilmeistä, että äh, nämä resurssit ja äh, aineet tulevat ähm, kehitysmaista. Tässä niitä käsitellään tietenkin laboratorioissa ja yrityksissä, jotka ovat muualla kuin näissä kehitysmaissa. Tämä on tärkeää, että saadaan aikaan muutos, jotta asiasta hyötyvät nämä paikallisyhteisöt. Kansainvälisen kaupan eh, valiokunnasta annoimme omat tarkistuksemme. Eh, kyseessä nimenomaan alkuperä näille eh, valmistusaineille, niinpä Euroopan unionilla pitäisi mm, olla myös sitoumus jäsenvaltioilta, että ilmoitetaan alkuperämaa Kyse on myös eh, siementen eh, vaihdosta. Usein eh, siementen vaihto edesauttaa viljelytoimintaa. Niinpä tutkijat saattavat lisätä näitä omissa tietokannoissa ja kiitoksia. Kirja Basescu, έχετε το λόγο. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Basescu. Biologisen monimuotoisuuden suojelu on ehto, jotta voidaan vähentää ympäristöön kohdistuvaa painetta. Lisäksi geneettisen monimuotoisuuden suojelu on tärkeä osa vuosituhannen tavoitteiden saavuttamisessa geneenivarojen ja perinnetietojen teollisia tekijänoikeudet kehitysmaissa ovat eh, erittäin tärkeitä, jotta voidaan taata tasaveroinen mahdollisuus hyödyntää lääkkeitä. Lisäksi geenivarat ovat erittäin merkittäviä kestävää maataloutta ja elintarviketurvallisuutta silmällä pitäen. Siksi EUn kauppapolitiikan teollis- ja tekijänoikeuksien saralla täytyy olla yhteensopivaa kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa on tarpeen, että mahdollisimman pian ratifioidaan Nagoyan pöytäkirja. Me tarvitsemme vahvan välineen piratismin torjumiseen ja oikeudenmukaisuuden ja tasapainon saavuttamiseen geenivarojen käytössä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi herra Ferreira, Joa Ferreira. Num contexto de alterações globais. Kiitoksia puhemies. Nyt kun puhutaan biologisesta monimuotoisuudesta, se on olennainen asia, kun puhutaan ekosysteemeistä. Näiden kasvien viljely on olennaista, mutta se, siinä puhutaan myös teollis- ja tekijänoikeuksista, patenteista ja muista näkökohdista. Näitä asioita pitää tarkastella kaikissa suhteissa. Eh, geneettinen monimuotoisuus, eh, sitä meidän pitää eh, yhdessä suojella. Ketään ei pidä jättää sen ulkopuolelle, että saamme tuloksia tieteellisessä kehityksessä. Varsinkin silloin, kun lähteenä ovat geneettiset, geneettinen monimuotoisuus terveyslääkkeet, äh, joita voidaan äh, saada, monet jäävät niitä ilman ja se osoittaa vain kapitalismin epähumanisuutta. Kiitos komission jäsen. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja äh, erityisesti ähm, esittelijää tästä mietinnöstä, mm, joka liittyy geenivaroja koskeviin teollisiin tekijänoikeuksiin. Kiitoksia myös Mm, kehitysyhteisvaliokunta ja kaupan valiokunnalle heidän mielipiteistään. EU on edistänyt toimenpiteitä tällä saralla sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Tämä vahvistaisi köyhyyden torjumista ja muutakin, kuten korostatte. Tieteellisen tutkimuksen lisääntyminen geenineistä on vahvistanut odotuksia geenivarojen kaupallistamisesta. Nyt on selvää, että geenitutkimus on erittäin tärkeää kehityksessä ja voi myös torjua köyhyyttä. Me olemme myös nähneet, että kehitysmaat ovat erityisen huolestuneita geenivarojen omimisesta ja siitä, miten voidaan hyötyä eduista, jotka tulevat teollisen tekijän poikkeuksista, joita saadaan maista, joissa on hyvin paljon biodiversiteettiä. On tarpeen luoda monteisia synergiaefektejä yleissopimuksen välillä, biologisen monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kanssa erilaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa tämä uusi sopimus ja Nagojan pöytäkirja ja genivarojen hyödyntäminen, sen etujen oikeudenmukainen jako, niiden tulisi taata avoimuus ja Äh, hyötyjen tasapainoinen jakautuminen. Tällä tavoin voitaisiin varmistaa äh, oikeudenmukaisuus niiden kesken, jotka hyötyvät biodiversiteetissä lähtömaissa. Äh, komissio on jo varmistanut oikeusvarmuuden eurooppalaisille toimijoille ja varmistaa paremman kaupankäynnin geeni vaihdon geenivaroissa. Tällä tavoin varmistetaan myös se, kuten mietinnössäni sanotaan, mikä on huole, huoli kehitysmaille. Äh, täytyisi kuitenkin välttää erilaiset äh, kustannukset, jotka aiheuttavat äh, taakkaa pk-yrityksille ja laboratorioille. EU yrittää myös saada aikaan mekanismit, joilla voidaan varmistaa, että Nagojan pöytäkirja saatetaan voimaan komissio vahvistaa Nagoja Portugalin clearinghouse-mekanismia ja erilaisia vahvaa yhteistyötä erilaisten alueiden ja maiden välillä, jotta tämä voidaan saattaa täytäntöön. Jotta voitaisiin auttaa erityisesti vähiten kehittyneitä maita, EU ja useat jäsenvaltiot tukevat ähm, äh, muita osapuolia, jotta tämä pöytäkirja saadaan ratifioitua ja pantua täytäntöön esimerkiksi kehitysaloite, joka tukee AKT-maiden toimijoita. Komissio pitää tätä tärkeänä aloitteena ja siksi äh, se panostaa siihen voimakkaasti. Lisäksi useita muita kansainvälisiä oikeudellisia välineitä on kehitettävä. Unioni on mukana keskusteluissa muun muassa VTOssa ja kahdenvälisissä keskusteluissa kolmansien maiden kanssa linjassa EUn mm, suuntaviivojen kanssa toimimme, jotta voitaisiin välttää kielteiset vaikutukset maatalouteen ja köyhyyden torjumiseen. Yhteenvetona komissio arvostaa parlamentin vetoomusta, että saadaan aikaan koherenttia maailmanlaajuisia hallintojärjestelmiä, jotka antavat kehitysmahdollisuuksia köyhemmille maille. Me olemme samaa mieltä siitä, että täytyy saada aika teollista tekijän joukkoa oikeuksien järjestelmä, joka ehkäisee biopiratismia ja edistää innovaatiota ja teknologian levittämistä äh, kaikkien edun mukaisesti, äh, joka on hyödyksi äh, geenivarojen mm, hyödyntäjille ja omistajille. Ja komissio odottaa kovasti parlamentin panosta tässä erittäin tärkeässä haasteessa. Kiitos varapuheenjohtaja Maro Shevkovicille. Hyvät kollegat, keskustelu on nyt päättynyt. Asiasta äänestetään huomenna päivällä. Hyvää yötä kaikille.